il presidente Hyvää päivää. Jatkamme täysistuntoa. Eilispäivän pöytäkirjat on jaettu, jos siihen ei ole huomioita. Niin pöytäkirja on hyväksytty. Olen saanut S- ja D-ryhmältä, samoin kuin ID-ryhmältä muutamia muutoksia valiokuntien koostumukseen. Ja jos pöytäkirjojen hyväksymiseen mennessä ei kukaan esitä mitään huomiota näihin nimityksiin, niin nämä pidetään sitten hyväksyttyinä. Ja Seuraavaksi esityslistassa on neuvoston puheenjohtajavaltion Romanian yhteenveto. Täällä ei kuulla Catch the Eye-puheenvuoroja, emmekä hyväksy myöskään sinisen kortin puheenvuoroja. Annan puheenvuoron Dansilakille, joka Dansilalle, joka onkin täällä jo salissa. Hän on täällä Romanian hallituksen kollegoidensa kanssa. Annan puheenvuoron teille, olkaa hyvä. domnule președinte al parlamentului european domnule vicepreședinte al hyvä parlamentin puhemies hyvä euroopan komission varapuheenjohtaja hyvät edustajat hyvät naiset ja herrat. Minulle on ilo tänä päivänä jälleen kerran olla täällä Euroopan parlamentin edessä ja kertoa teille Romanian puheenjohtajakaudesta neuvoston puheenjohtajana tässä on osvittaa myös tulevaisuutta varten. Entisenä Euroopan parlamentin jäsenenä Tunnen parlamentin hyvin ja arvostan suuresti sen merkittävää roolia. Teillä on merkittävä rooli eurooppalaisessa päätöksenteossa ja haluaisin onnitella teitä ja toivoa teille menestystä tälle kaudelle. Hyvät naiset ja herrat, on ollut tärkeää osoittaa, että Euroopan toimielimet tekevät työtä kansalaisten hyväksi ja tuottavat tuloksia, jotka parantavat kansalaisten elämää ja tekevät ehdotuksia koskien tulevaisuutta. Voin tyytyväisenä todeta, että Romania onnistui tehtävässään. Otimme tämän vastuutehtävän. Pidimme sitä tehtävänä kansalaisten ja EUn yhtenäisyyden puolesta. Pidimme tärkeänä sitä, että kaikki toiminnat pyörivät kohesion ympärillä – Romania on osoittanut, että se voi saavuttaa tuloksia kontekstissa, jossa haasteet ovat merkittäviä. Romania toivoo, että e, Euroopan unioni pääsee eteenpäin. Olemme osoittaneet, että Romanialla on kykyä saada aikaan eurooppalaista lisäarvoa. Tämä näkyy myös tässä äh, lopputuloksessa 90 asiaa valmiina, 2500 tapahtumaa ja kokousta kautemme aikana on järjestetty. 44 neuvoston päätelmää on hyväksytty monista asioista, jotka koskevat yleistä etua. Kautemme aikana pyrimme pääsemään näkyviin, kestäviin tuloksiin, jotka joista kansalaiset hyötyvät ja jotka olisivat selkeitä ymmärtää. Tämä oli ensimmäinen puheenjohtajakautemme ja uskon, että sitä voidaan pitää esimerkkinä jatkossa. Haluan uskoa, että kun Euroopan kansalainen tulee hyötymään avoimemmasta ja tasavertaisemmasta pääsystä työmarkkinoille, niin että saavutetaan myös parempi tasapaino ammatti- ja perheelämän välillä. Toivon, että kansalaiset tulevat tietämään, että nämä päätökset tehtiin Romanian puheenjohtajakauden aikana. Haluaisin myös, että Euroopan kansalaiset tuntevat olevansa paremmin suojassa eh, Euroopan unionin rajojen takana myös meidän puheenjohtajakautemme ponnistelujen ansiosta. Olemme saavuttaneet eh, laadullista edistystä tuolla saralla ja uskon, että voimme nyt paremmin suojata Me Olemme parantaneet eh, myös henkilökorttien turvallisuutta ja saavuttaneet johdonmukaisia tuloksia neljän